se katsotaan hyväksytyksi. Sitten puheenjohtajakokous on työjärjestyksen 149 artiklan mukaisesti 28. tammikuuta hyväksynyt lopullisen esityslista luonnoksen. Ja tälle päivälle muutoksia ei ole esitetty, mutta huomiselle kyllä. Nimittäin on ehdotettu, että sikavirus virus tulisi esitys listalle huomenna ja eh, Jormille saa puhua tästä. Puhemies, kiitoksia. Ei 53 artiklaa noudatetaan tässä, että tämä otettaisiin esityslistalla. Meidän ryhmämme haluaisi totta kai komissiota ja neuvostolta julkilausumaan epidemiaan liittyen. Se iskee nyt ikävällä tavalla koko maailmaa. Me toivomme myös, että meillä olisi keskustelut täysistunnossa ei niinkään, että puhuttaisiin epidemia luonteenpiirteistä, emme siitä oikeastaan tiedetä sen enempää, onko se pelkästään virusperäinen kuume vai hyttysen aiheuttama vai liittyykö se aika kamottavaan ebolaviruksen hoitoon. Olen WHO ja vekin vähän laahasimme jäljessä ainakin jälkikäteen siitä on ollut paljon haittaa. Me todellakin pyydämme, hyvät kollegat, varmasti ymmärtänette meidän lailla meitä on erittäin tärkeää, että me keskustelemme tästä täysistunnossa. Näin voitaisiin käydä myös keskustelu. Kiitos, herra puhemies. Kiitos edustaja Melä. Ja haluaako joku kannattaa tätä ehdotusta, siis puoltaa sitä? Kollega, olkaa hyvä. Te haluatte siis, Lavia haluaa siis kannattaa tätä. Minä vastustaisin pyyntöä. No meillä on kyllä täällä jo puheenvuoro, henkilö, joka haluaa vastustaa, kollega Guerrero, nimittäin on tätä puheenvuoroa pyytänyt ennen teitä. Oletan, että hän sanoo saman kuin mitä tekin halusitte sanoa. Eh, Guerrero, te varmaan puhutte nyt myös Lavian puolesta, eikö totta? Puhemies, itse asiassa minä esittäisin vaihtoehtoisen ehdotuksen. Ja kuten juuri edustaja tuolla totesi, me tiedämme vähän vielä tästä viruksesta, jonka hyttynen tartuttaa. Ja itse asiassa huomenna WHO myös toimittaa meille vielä lisätietoja näin ollen minä uskon, että olisi ehkä järkevämpää, että me käymme keskustelun vakavammassa mielessä asianomaisessa valiokunnassa, kun meillä on myös käsissämme tietoja Euroopan komissiolta, kunhan se on ollut yhteydessä WHO ensin. Minä korostan, että tämä toki on tärkeä teema. Se iskee moneen latinalaisamerikkalaiseen maahan, vaikuttaa monen terveydentilanteen, varsinkin raskaana oleviin naisiin. Joissakin tapauksissa on Euroopassakin ollut tapauksia, olisi ihan hyvä, että valiokunta tätä käsittelisi asianmukaisella tavalla yhdessä komission läsnä ollessa. Okei. Okay. In... Joka tapauksessa te ette kannata tämän asian lisäämistä tämän täysistuntoviikon esityslistalle. Ja nyt pyydän teitä äänestämään äänet ehdotuksen puolesta. Vastaan. Tyhjä. Enemmistö vastusti ja oletan, että enemmistö teistä, hyvät naiset ja herrat, katsoo myös, että WHO on kertomuksen pohjalta vastuuvaliokunta ottaa asian käsittelyyn. Hyvä. Äh, edustaja Reding. President, I ask for point. Puhemies, pyysin työjärjestyspuheenvuoroa. Olen saanut tiedon, että harkitsette 175 säännön aktivoimista niin, että täysistuntoäänestystä lykättäisiin TISA-päätöslauselman osalta. Haluaisin esittää harkittavaksenne, että Intan puheenjohtaja, esittelijä ja varjoesittelijät ja tärkeimmät poliittiset puolueet haluaisivat kaikki äänestää keskiviikkona. Päätöslauselma on vakalla pohjalla, joten äänestetään siitä eikä lähdetä pelailemaan muulla tavoin. Frau... Äh, Edustaja Reding, palaan aivan kohta tähän teidän kohtanne, mutta käsitelläänpä nyt ensin tämä asian käsittelyyn vastuuvaliokunnassa, Zika-virus siis. Olin tässä juuri toteamassa, että, kun, että ovatko useimmat täällä Guerreron ehdotuksen kannalla? Kyllä. Eli näin asia voidaan ottaa valiokunnan käsittelyyn. Ja edustaja Redin, te viittasitte nyt tämän päivän esityslistalla olevaan asiaan, josta on tarkoitus toimittaa äänestys keskiviikkona. Minun on aivan äh, avoimesti teille tunnustettava, että en minä ole äh, harkinnutkaan tämän asian palauttamista valiokuntaan, mutta minulle on kerrottu, että tarkistuksia on 70. Saattaapa olla niin, että äh, milloinka tämä määräaika nyt tarkistustehtämiselle päättyy tänään 19, niin saattaa olla, että meille tulee koko joukko lukuisia määriä uusia tarkistuksia ja kohta kohdalta äänestyspyyntöjä ja nimenhuutoäänestyspyyntöjä ja yksikköni oli varoittanut minua tästä mahdollisuudesta ja todennut, että näin ollen saatan joutua tekemään asian liittyvän päätöksen, mutta täytyy tunnustaa, että vielä en on ollut lainkaan paneutunut. Minkäänlaista päätöstä äänestyksen lykkäämisestä ei ole tehty ja teidän väittämänne siitä, että minä aikoisin lykätä äänestystä, ei pidä paikkaansa. Tämä on nyt ensimmäinen kerta Strasburgin saapumiseni eh, jälkeen, kun asiasta kuulen eh, ja näin ollen asian palataan. Teidän viisas neuvonne luonnollisesti on mielessäni, kun asiaan sitten palaan. Edustaja Weber. Puhemies, tukisin vielä sitä, mitä tässä kollega Reding totesi. Nimittäin tämän TISA-ehdotuksen itse asiassa valiokunta hyväksyi suurella enemmistöllä ja nämä yli 50 tarkistusta tulevat kahdelta poliittiselta ryhmältä, jotka pyrkivät tässä aiheuttamaan häiriötä ja viivyttämään asian käsittelyä. Tällainen viivyttelytaktiikka mielestäni ei saa mennä läpi täällä Euroopan parlamentissa. Tämä asia on kyllä huomattavasti arvokkaampi kuin tämä viivyttelytaktiikka. Weber myös teidän huomionne panen merkille, mutta yksikköni varoitti minua tästä asiasta juuri siitä syystä, että saattaa olla, että näitä tarkistuksia tulee vielä huomattava, huomattavan suuri määrä. Te tiedätte, että minä hyvin huolellisesti tarkastelen niin sisällölliset kuin muodollisetkin kriteerit. Ja siinä tapauksessa, että asiat ovat vain, tai kriteerit ovat vain muodollisia, niin yleensä en ole onkaan taipuvainen palauttamaan asioita valiokuntakäsittelyyn. Toteaisin kuitenkin, että kun minä puhemiehenä tai äh, varapuhemiehet, jos me emme sitten palauta asioita valiokuntakäsittelyyn, vaan äänestytämme näistä kolmesta neljästä sadasta tarkistuksesta mahdollisesti, jotka sitten vievät valtavasti aikaa, äh, tunteja, niin sitten äh, saamme valtavan määrän protestisähköposteja, joissa meitä kritisoidaan siitä, että miksemme ole palauttaneet asioita valiokuntakäsittelyyn, kun tarkistuksia kerran on näin valtava määrä. Edustaja Kolbet. Yes, indeed, Mr. Todella totta, puhemies. Mutta 175 artikla ei tarkoita asian palauttamista parlamentin valiokuntaan. Siinä vain pyydetään, että valiokunta toimii suodattaminen, kun tulee valtava määrä tarkistuksia, varsinkin jossa ei ole mahdollisuuksia tulla hyväksytyksikään. Valiokunta tarkastelee niitä ja karsii ne, jos löytyy vain noin kymmenesosa tukea, kun ei niitä hyväksytä kuitenkaan. Sitten se varmasti täällä äänestyksen toimittaminen olisi lyhyempi, kun siellä valetarkistukset on karsittu pois. Valiokunta viikon aikana voisi kokoontua ja helpottaa tilannetta, jos säätöä nyt käytetään oikealla tavalla. Uh, Edustaja Corbett, äh, mm, Minulle tuo sopisi aivan erinomaisesti, mutta minun kokemukseni on se, että kun asiat palautetaan valiokuntaan, tämä ei suinkaan vähennä tarkistusten määrää yleensä 10 prosenttia valiokunnan jäsenistä riittää asian palauttamiseksi jälleen täysistuntoon. Tämä oli kokemukseni viime vuodelta ja siksi pyytäisin itse asiassa teitä myös AFKO-valiokunnassa tarkistelemaan tätä kynnystä, jota valiokunnassa sovelletaan. Oliko siellä vielä työjärjestyspuheenvuoro? Olkaa hyvä. Ferrand. Oui, merci, monsieur le président Kiitos puhemies. Tämä keskustelu TISasta on hyvin tärkeä, aivan niin kuin TTIPstäkin. Te ette voi ylittää roolianne sitä kautta, että haluatte esittää meille rajan tarkistuksille. Sehän asettaisi parlamentissa demokratian vaaranalaiseksi. Kyse on lainsäädäntöaloitteesta ja pyydän, että puhemies kunnioittaa yhtä lailla kaikkien jäsenten esittämiä tekstiehdotuksia. Kiitokset. Sitten jatkoa vielä tiistaille. GUE-ryhmä on pyytänyt tiistaille muutosta, nimittäin kun on neuvoston ja komission eh, julkilausemat, eh, lisääntyneet rasistiset hyökkäykset eh, ja niin edelleen. Eli tässä muun muassa ehm, Schengenin tulevaisuus sekä yhteistyö Turkin kanssa. Edustaja Zimmer perustelee. Kiitos puhemies, te tuossa jo kuvailittekin tätä pyyntöämme. Kyse on nyt siitä, että kun nyt viikonloppuna useissa Euroopan maissa, myös Tukholmassa juuri nyt erityisesti, tapahtui kansainvälistäkin vastakaikua herättäneitä hyökkäyksiä pakolaisia vastaan, jopa lapsia vastaan, niin katsomme, että meidän tulisi ottaa asia käsittelyyn. Ruotsissa viime vuonna tapahtui yli 50 polttopulloiskua pakolaiskeskuksiin, Saksassa yli 500. Ja tiedämme, että tänä viikonloppuna myös Ateenassa ja muissa Euroopan kaupungeissa äärioikeistolaiset vastustivat maahanmuuttajien suojelua, vaaransivat näiden hengen ja terveyden. Ja kyllä on korkea aika meidän Euroopan parlamentissa keskustella asiasta. Me katsomme, että parhaiten tämä sopisi yhteiskeskustelun tiistai-iltapäivänä, kun neuvosto ja komissio ovat läsnä. Ryhmäni on tehnyt tämän pyynnön ja vaatii muuten tästä pyynnöstä nyt myös nimenhuutoäänestystä. Te kuulitte eh, Zimmerin ehdotuksen. Kuka haluaisi puhua tämän ehdotuksen puolesta? Guerrero. Minä haluaisin tukea Rova Zimmerin ehdotusta. Olen samaa mieltä tästä huolestuttavaa seikasta. Ei se välttämättä ole ehkä omana kohtana huomenna iltapäivällä, Voihan sitä käsitellä myös, kun puhutaan tuhansista lapsista, joita on tullut Euroopan unioniin ja joiden olipaikka ei nyt tiedetä. Siis ei se välttämättä olisi lisäkohta, vain yksi huoli lisää, jota voitaisiin käsitellä yhteiskeskustelussa, joka huomenna iltapäivällä käydään. Kiitoksia. Haluaako joku puhua tätä ehdotusta vastaan? Olkaa hyvä, kollega. Ja, voorzitter, dank u wel. Kiitos, puhemies. Me olemme vuosien ajan pyytäneet äh, käymään keskustelua äh, pakolaisten äh, väkivallasta, joka on kohdistunut meihin eurooppalaisiin. Mm, tätä on aina vastustettu tässä talossa. Mielestäni olisi aika epärehellistä näitä tuhansia ja taas tuhansia ja tuhansia eurooppalaisia uhte, uhreja kohtaan, tuhatta Kölnissä häirittyä naista kohtaan, nyt sitten äh, puhuakin äh, pakolaisiin kohdistuvasta väkivallasta. Vastustan. Kiitoksia. Me toimitamme nyt äänestyksen. Nimenhuutoäänestys. Tämä pyyntö tuli meille ajoissa, joten äänestys toimitetaan nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys on alkanut. odottelemme. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 183 puolesta 142 vastaan hyväksytty. Edustaja Beres. Kiitos puhemies Tämä ei muuta lopputulosta, mutta halusin ilmoittaa, että halusin äänestää puolesta. Minulla ei ollut vain korttia mukana. Tämä kirjataan pöytäkirjaan. Kiitoksia. Näin tämän viikon käsittelyjärjestys vahvistetaan. Siirrymme ensimmäiseen esityslistan kohtaan, nimittäin Euroopan keskuspankin vuosikertomus. Esittelijämme on edustaja Marias ja toivotan lämpimästi tervetulleeksi Euroopan keskuspankin pääjohtajan Mario Draghin.